taansa kuten ennenkin. Haluaisin myös kertoa teille tavasta, jolla Euroopan parlamentti aikoo tehdä yhteistyötä neuvoston pysyvän puheenjohtajan kanssa seuraavan kahden ja puolen vuoden ajan. Ja kuinka aiomme tehdä yhteistyötä vaihtuvan puheenjohtajavaltion kanssa. Tänään Espanjan puheenjohtajavaltio esittelee meille äh, kuuden kuukauden ohjelmansa. Tämä tapahtuu kuuden kuukauden välin. Kuuden äh, esitellään ohjelma ja lopuksi äh, tehdään yhteenveto. Sen sijaan neuvoston pysyvä puheenjohtaja esittelee huippukokousten tulokset, koska kuten tiedämme, puolivuosittain järjestetään kaksi huippukokousta ja neuvoston pysyvä puheenjohtaja esittelee sitten huippukokouksen tulokset kaksi kertaa puolen vuoden aikana. Tämä tiedoksi. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalle, nimittäin neuvoston julkilausuma Espanjan puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely. Haluaisin eh, heti aluksi toivottaa tervetulleeksi pääministeri Zapateron joka on Espanjan puheenjohtajuuskauden johdosta.